Istunto jatkuu. Eilisen istunnon pöytäkirjaan jaettu onko huomautettavaa? Ei ole, joten pöytäkirja on täten hyväksytty. Von der EFDD-Fraktion habe ich Olen kuullut ryhmiltä pyyntöjä